Jatkamme esityslistan mukaan ja menemme neuvoston ja komission julkilausumiin vapauden turvallisuuden ja oikeudenaloitta koskevasta monivuotisesta ohjelmasta. 2010-2014 niin sanottu Tukholman ohjelma on siis kyseessä. Ja ensimmäisenä puheenvuoro neuvoston nimissä Rouva Askille. Olkaa hyvä. Herr talman för Europaparlamentet herra puhemies, Euroopan parlamentti, arvoisat